ilmoittaneet minulle Euroopan parlamentin jäsenen Rory Palmerin valinnasta 3. lokakuuta 2017. Hän korvaa Glenis Wilmotin parlamenttikirjaa ylös tämän ja välitämme tiedon parlamentille täyden toimivallan mukaisesti.